mietintö ja se on nimenhuutoäänestyksellä yksi ainut, ainut äänestys. Äänestys käynnistyy nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty, kiitoksia. Seuraava mietintö on Bonin mietintö. Nimenhuutoäänestyksellä myös äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestänyt, äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja sekin on hyväksytty. Ja seuraavaksi on Jimenez Beferriparrion mietintö. Nimenhuuta äänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty Hyväksytty, kiitoksia. Ja toinen mietintö samalta esittelijältä. Nimenhuolto äänestys alkaa. Ja jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi toinen Bonin mietintö, äänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty niin ikään. Seuraavaksi mietintö, joka on Novakovilta. Ja nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja seuraavaksi vuorossa edustaja Rosierin mietintö, nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kiitoksia kollegat. Ja seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Rosierille. Hän saa vielä sanoa sanasensa. Merci madame la présidente. Euh, je voulais Kiitos arvoisa puhemies. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat myötävaikuttaneet tämän mietinnön hyväksymiseen. Tässä hyvä, hyvää yhteistyötä on tehty. Euroopan komissio toivottavasti mahdollisimman nopeasti tarttuu toimeen ja tekee asiaan liittyvän lainsäädäntöehdotuksen ripeässä aikataulussa. Kiitos. Kiitos kollegat. Sitten edustaja Halovan mietintö. Tarkistus kahdeksan puolesta äänet vastaan. Hylätty. Tarkistus yhdeksän puolesta äänet vastaan. Hylätty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan. Hylätty. Yksitoista puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus kolmesta, kolme puolesta vastaan Hylätty tarkistus yksi. äänestyksellä äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta äänet vastaan. Hylätty. Viitonen puolesta vastaan. Hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan hylätty. Pitäisi tietysti myöskin pyytää tyhjät äänet. Tarkistus kaksi, nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. If everyone has voted... Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Ja hylätty. Seitsemäinen puolesta äänet vastaan. Tyhjää ja se on hylätty. Sitten äänestetään komission ehdotuksesta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten äänestetään nimenhuutoäänestyksellä lainsäädäntöpäätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kollegat, tämä hyväksyttiin. Kiitoksia. Sitten siirrytään seuraavaksi edustaja Geierin mietintöön nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys alkaa. Jos kaikki ovat äänestäneet, äänestys päättyy. Ja hyväksytty, kiitoksia. Ja seuraavaksi siirrytään Rybikin mietintöön, joka on yksi ainut äänestys. Nimenhuutoäänestyksellä äänestys alkaa. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Seuraava mietintö on edustaja Vanalta. Yhdellä äänestyksellä nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy ja hyväksytty. Kiitokset oikein paljon. Ja seuraava mietintö edustaa Teo Karosilta. Meillä on kappale 28 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta äänet. Vastaan. Tyhjää. Se on hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ja Tämä täytynee tarkastaa, eli äänestys sähköisesti, tarkistusäänestys tuosta kakkososasta alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kyllä, se on hyväksytty, kollegat. Kiitoksia. Sitten äänestetään koko päätöslauselmasta nimenhuutoäänestyksellä. Äänestys on alkanut. Päättyy. ja se on hyväksytty. Kiitokset kollegoille. Ja tässäpä oli tämän päivän ääni